Um, Hyvä kollega, että monta ihmistä on jo tulossa tänne mukaan. Varmasti voimme aloittaa erittäin iloisia. Me olemme siitä, että komission jäsen Kuneva on täällä paikalla. Hän tulee tänne säännöllisesti esittämään komission esityksiä olen erittäin tyytyväinen siitä, että tässä nyt esitellään 2009 kuluttajamarkkinoiden tulostaulua. Varmasti ähm, monia kysymyksiä herää tästä äh, tulostaulusta. Me olemme tyytyväisiä myös siihen, että monta vuotta tässä valiokunnassa olemme käsitelleet sisämarkkinoiden tulostauluja ja e, Weiler esimerkiksi tässä e, valiokunnassa on pyytänyt, että tarvitsisimme kuluttajamarkkinoiden tulostaulua, jotta voimme e, päätellä niistä, toimiiko kuluttajapolitiikka. Siitä syystä olemme tyytyväisiä, että tämä aloite on otettu käyttöön hyvin innokkaasti. Annan teille puheenvuoron ja sen jälkeen esitetään kysymyksiä. Olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Niin, on aivan totta, eikä mitenkään liioiteltua, jos sanon, että tämä tulostaulu, sitä vahvasti Euroopan parlamentin työ inspiroi. Tämä on toinen versio nyt siitä. Tämä on monella tavalla parempi ja keskittyneempi kuin ensimmäinen. Olen iloinen, että voin esitellä teille tämän toisen vuosittaisen kuluttajamarkkinoiden tulostaulukon. Ensimmäinen tulostaulukko oli sellainen, että siitä keskusteltiin usean otteeseen valiokunnassa. Minä olen erittäin iloinen teidän mielenkiinnostanne ja tuo, tuestanne. Ja mm, ennen kaikkea rahoituksesta tuesta, jota olette antaneet pilottihankkeelle vuonna 2008 ja vuonna 2009 ilman tätä hyvin kourin tuttuvaa tukea ei olisi ollut mahdollista saada tätä tulostaulua nyt käsittelyyn. Mutta ennen kuin esittelen ensimmä, toisen tulostaulun tulokset. Haluaisin lyhyesti muistuttaa teille, miksi tämä aloite on niin tärkeä. Nyt on uutta kehitystä, josta meidän täytyy olla tietoisia ja joka täytyy ottaa keskiön. Ja minä puhun nyt suoraan talouskriisistä. Mutta jos halutaan politiikkaa, jonka lopputulos on paras mahdollinen kuluttajille. Meidän täytyy paremmin vastata kuluttajien odotuksiin ja paremmin ymmärtää kuluttajien jokapäiväiset ongelmat. Tässä vaaditaan vahvaa todistepohjaa, jonka pohjalta voidaan nähdä, millä tavalla kuluttajamarkkinat todella toimivat ja millä tavalla itse kuluttajat käyttäytyvät. Tämän, tätähän kuluttajamarkkina tulostaulukolla halutaan saada aikaiseksi. kun mitataan avainindikaattoreita, kuten kuluttajatyytyväisyyttä, maksettuja hintoja, valinnan mahdollisuuksia, niin silloin tulostaulukko auttaa valvomaan markkinoita näkökulmasta. Rouva puheenjohtaja, nyt ensimmäistä kertaa nyt todella voidaan nähdä markkinat kuluttajien näkökulmasta ja markkinoiden ö, tulosnäkökulmasta. Tällä valvitaan tärkeimpiä kuluttajamarkkinoita ja kaikista No, tämä on kaikista kunnianhimoisin kuluttajamarkkinoiden valvonta toimi. Haluaisin nyt keskittyä tähän toiseen tulostaulukkoon. Tämä on siis todellakin vasta toinen vuosi ja olemassa oleva data ei ole vielä mitenkään täydellistä. Vielä täytyy tehdä paljon, jotta markkinoille saadaan riittävää avoimuutta ja jotta mahdollistetaan kaikkien tärkeimpien markkinoiden täysi valvonta. Mutta tulostaulun toinen versio jo ö, on antanut meille hyvin tärkeitäkin tuloksia. Aloitanpa nyt hyvistä uutisista. Kaikista myönteisin tulos on se, että perinteinen tuotesektori toimii varsin hyvin. 19 analysoiden sektorin keskuudesta tuotesektori on tyytyväisyystasoltaan paras. 70-80 prosenttia kuluttajia sanoo, että kokonaisuudessaan he ovat tyytyväisiä niin tuotteisiin kuin jälleenmyyjiin, joilta tuotteita on ostettu. Tämä pätee kaikkiin kahdeksaan tutkittuun tärkeimpään markkinaan. Ja näillä markkinoilla katsottiin useita eri tuotteita, kuten liha, uudet moottoriajoneuvot, IT-teknologia, sähköiset kotitalouslaitteet, vaatteet ja kirjat. Vaikka tuotemarkkinat pärjäsivät yleisesti ottaen paremmin kuin palvelumarkkinat, myös palvelumarkkinoilla nähdään lupaavia suuntauksia, esimerkiksi vakuutus- ja televiestintäsektorilla. Lähestulkoon kaksi kolmesta kuluttajasta on tyytyväinen vakuutustarjoajansa ja vain 11 prosenttia kuluttajista ilmoitti ongelmista. Tämän lisäksi vakuutustarjouksia on varsin helppo vertailla ja vakuutusyhtiön vaihtaminen, joka on yksi indikaattoreistamme, on varsin helppoa. Yksi neljästä kuluttajista viime, on vaihtoi autovakuutuksen tarjoajansa viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä oli kaikista korkein vaihtoprosentti kaikilla tutkituilla sektoreilla. Myös televiestintäsektori pärjäsi varsin hyvin, eritoten mitä tulee palvelutarjoajien vaihtamiseen. 22 prosenttia kuluttajista vaihtoi internet-toimittajansa viimeisen kahden vuoden aikana, vaikka erittäin monet ihmiset edelleen ovat kertoneet ongelmista vaihtoprosessin aikana. Vaihtotaso on myös korkea matkapuhelin ja kiinteä, kiinteiden puhelinlinjojen osalta. 67 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että oli helppo vertailla internetpalvelujen tarjoajien antamia tarjouksia. Tämä on meille myös erittäin tärkeä indikaattori ja tämä on kaikista korkein prosenttiosuus kaikista tutkituista sektoreista. No, voitte ihmetellä, miksi minä keskityn näihin muutostasoihin. Yksi tulostaulun tärkeimmistä suuntauksista on se, että markkinoilla, jossa on korkeammat muutosmaksut, muutostasot, kuluttajat vähemmän raportoivat hintaan, noususta. Ihminen, jos yksi kuluttaja vaihtaa palvelua palveluntarjoaja, niin tämä johtaa siihen, että tämä hyödyttää kaikkia kuluttajia markkinoilla. Joten sopimusten muuttaminen, vaihtaminen, sen helpottaminen tärkeimmillä jälleenmyyntisektoreilla täytyy olla yksi politiikan prioriteeteista. Maakohtainen data myös kuluttajaolosuhteista on hyvin lupaavaa. Me mittasimme sellaisia asioita kuin millä tavalla pidetään kiinni kuluttajalainsäädännöstä, miten hyvin kuluttajat tuntevat itsensä suojatuiksi olemassa olevilla toimilla ja miten nopeasti he voivat saada korjauksen ongelmin. Olen erittäin iloinen siitä, että sellaiset maat kuin Suomi, Ruotsi, Saksa ja Alankomaat pärisivät hyvin lähestulkoon kaikissa indikaattoreissa. Olen erityisen ilahtunut siitä, että uusissa jäsenvaltioissa, kuten Puolassa, Unkarissa, Slovakiassa, Latviassa ja Virossa, nähdään selvää edistystä lähestulkoon kaikkien indikaattorien osalta. Nyt haluaisin sitten puhua näistä vähemmän iloisista uutisista. Se aikoina, jolloin elämä on jo muutenkin tarpeeksi Äh, hankala. Jotkut avainpalvelusektorit pärjäävät liian huonosti. Tutkittujen sektorien joukossa on kolme erityisen huolestuttavaa sektoria, eli energia, pankkisektori ja linja-auto- ja rautatieliikenne. Alle kaksi kolmannesta kuluttajista on tyytyväisiä energiatoimittajansa. Tämän lisäksi tämä on sektori, jossa kolme kuluttajaa viidestä on ilmoittanut hinnan nousuista. Ja vaikka hinta on noussut ja vain ö, maltillisesti ollaan tyytyväisiä, niin on se, energiasektori on se, jossa kuluttajat kaikista epätodennäköisemmin vaihtavat energiatoimittajaa. Alle 10 prosenttia kuluttajista vaihtoi sopimustoimittajansa kaasu- tai energiasektorilla viimeisten kahden vuoden aikana tyytymättömyyttä energiamarkkinoilla ei auta se, että naapurimaissa ennen veroja laskettu hinta eli sähkön ja kaasun osalta voi olla hyvinkin erilainen. Esimerkiksi ennen veroja sähkö Saksassa ja Belgiassa on 50 prosenttia korkeampaa kuin Puolassa. Jälleenmyyntipankkitoiminta on toinen sektori, joka vaatii paljon huomiota. Tässä meillä on sektori, jossa on hyvin alhainen muuttotaso, sopimusten vaihtotaso ja maksut ovat, eivät ole millään tavalla avoimia. Keskimäärin 9 prosenttia nykyisistä päivittäisistä tiileistä on sellaisia, että kuluttajat ovat muuttaneet pankkeja niiden osalta. 34 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että pankkien tarjouksia oli vaikea vertailla. Annan teille esimerkin. Yhdistyneen kuningaskunnan reilun kaupan virasto arvioi, että maassa pankit saavat suurimman osan tuloistansa sellaista maksuista, joista kuluttajat eivät tiedä alun perin mitään. Tämä virasto huomasi, että esimerkiksi 20 prosenttia kuluttajista ei ollut tietoisia siitä, että tilin ylityksestä joutuu maksamaan maksuja ennen kuin heille oli tämä todella tapahtunut. Näin huonosti toimivilla markkinoilla ei ole mitenkään yllättävää, että pankkien maksut ja korkotasot ovat hyvinkin erilaisia eri jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy todella kiinnittää vahvasti huomiota niihin olosuhteisiin, joissa kuluttajat toimivat ja minkälaisia sopimuksia he saavat pankeiltansa eritoten tai eritoten näinä vaikeina rahoituksellisena aikoina. Viimeiseksi vielä puhuisin linja-auto- ja rautatieliikenteestä, joka on noussut ongelmalliseksi sektoriksi kuluttajien osalta. Sektorin kohdistuu vähän tyytyväisyyttä, eritoten tämä johtuu hinnoista ja epäasiallisesta kuluttajapalvelusta. Kaupunki liikennettä pidetään kalliina. Ihmiset ovat sitä mieltä, että yritykset eivät riittävästi kiinnitä huomiota matkustajiin. No niin, mitä sitten seuraavaksi? Olen päättänyt, aivan kuten ensimmäisen tulostaulukon jälkeen, haluaisin kertoa teille nyt tässä, että tämän kuun lopussa ja ensi kuun alussa esittelen ensimmäisen seurantaraportin viime vuoden tulostaulusta sen jälkeen, kun on nyt vuosi tutkittu ja kokeiltu tätä markkinoilla. Jos sallitte, niin esittelen teille sitten sähköisen viestinnän tulostaulun, koska tämä on ensimmäinen sellainen sektori, jossa rajattomasti yhteismarkkinat kansalaisille toimivat. Ja minä tulen esittelemään teille tämän sähköisen kaupankäynnin kertomuksen, joka perustuu viime vuoden ää, tulostaulukkoon ja tässä oli hieman hälytyskelloja. Mitkä ovat sitten seuraavat askeleet? Minä olen päättänyt tehdä ää, sähkön jälleen myyntimarkkinoista kohdesektori vuonna 2009. Ja yhdessä komission ja sen piipauksin kanssa me toimitamme kertomuksen siitä, millä tavalla sähkömarkkinat toimivat kuluttajien kannalta. Me katsomme, tarkastelemme tarjousten vertailtavuutta, laskutusta ja kaupallisia käytäntöjä. Ja odotan myös merkittävää panosta kansalaisten energiafoorumilta, joka on tänä syksynä siis, ja tämähän pidettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna syksyllä. Kuluttajaolosuhteiden analyysi sähkömarkkinoilta tulee antamaan merkittävän panoksen, jotta voidaan kuluttajille antaa mahdollisuus toimia ja he, antaa heille mahdollisuus tehdä tiedostettuja, tiedostavia päätöksiä ja todellakin toteuttaa täyden roolinsa hyvin toimivilla sisämarkkinoilla. Lopuksi haluaisin vielä palata näihin loistaviin suosituksiin, joita Rouva Hetin mietinnössä viime vuonna valiokunnassa annettiin. Korostitte sitä, että meidän pitäisi tehdä tästä tulostaulusta luettavampi suurelle yleisölle, niin että tämä todella olisi, kaikki olisivat tietoisia siitä. Tiedonannossa, joka on käännetty kaikille EU-kielille, tiivistellään tärkeimmät tulokset ja johtopäätökset ja maakohtaiset kuluttajatilastot antavat yleisnäkymän kulutusympäristöstä jäsenvaltiossa. Me olemme myös te olette myös korostaneet sitä tärkeyttä, jo, merkitystä, joka on läheisellä jäsenvaltioiden välisellä yhteistyöllä. Olette aivan oikeassa tässä. Meidän täytyy myös saada eri toimijoilta, kuten poliitikoilta, tilastovirastoilta ja kuluttajajärjestöiltä lisää panosta. Lopuksi puhuisin vielä sähköisestä rajat ylittävästä kaupasta. En halunnut tästä aikaisemmin puhua, koska tästä pian tulee tämä kertomus. Tämä tulee olemaan ensimmäinen askel kohti kattavampaa maantieteellistä segmentaatiota verkkopohjaisesta jälleenmyyntimarkkinoista Euroopan unionissa. Eli haluaisin ensin siis antaa tämän sähköisen kaupankäynti ja sitten tämän segmentoidun raportin kesäkuussa. Tässä ovat mukana kaikki komission jäsenet, jotka käsittelevät sähköisen kaupankäyntiin liittyviä kysymyksiä on todellakin korkea aika komissio vastata kansalaistensa vaatimuksiin ö, sähköistä kaupankäynnistä sisäisillä markkinoilla. Haluaisin nyt kiittää teitä tarkkaavaisuudesta ja toivottavasti tulevaisuudessakin voi laskea teidän varaamme, varanne, jotta me saamme todellakin markkinat toimimaan eurooppalaisille kuluttajille, niin kuin sanoimme aivan alussa, kun ensimmäinen kuluttaja oikeuksien kansio, salkku tuli toteutui. Kiitos. Erittäin mielenkiintoinen ja kattava alustus varsinkin energiamarkkinoista ja sähköisestä kaupasta tulee ajatuksia. Minulla itselläni on kysymyksiä, odotan loppuun, kunnes muut jäsenet ovat esittäneet. Otetaan nämä kysymykset järjestyksessä. Head Weiler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 Kiitoksia komission jäsenelle mielenkiintoisesta esityksestä. Olin erittäin tyytyväinen, kun kuulin näistä myönteisistä seikoista, mutta meidän täytyy tietenkin ottaa huomioon myös kielteiset näkökohdat ja kielteiset tulokset. Ja meidän täytyy katsoa tällä tavoin, mitä voimme tehdä paremmin, mitä voimme vielä parantaa. Erittäin hyvä, että meillä on sekä myönteisiä että kielteisiä tuloksia. Olen tyytyväinen siihenkin, että me olemme varmistuneet nyt siitä, että kuluttajatulostaulu on kaikilla kielillä saatavissa ja toivottavasti se on saatavissa myös verkkosivustolta kuluttajajärjestöille, jotta järjestöt voivat itse katsoa näitä tuloksia ja kuluttajat myös. Minulla on yksi kysymys ja se liittyy luokittelujärjestelmään. meillä täytyy olla verrattavat luokittelujärjestelmät, jotta voimme verrata eri asioita. Ajatellaan esimerkiksi valituksia. Meillä täytyy olla sama järjestelmä eri jäsenvaltioissa, jotta voimme arvioida näitä kunnolla tasapuolisesti. Aluksi se saattaa olla ongelmallista, mutta muutaman vuoden päästä voimme jo parantaa tilannetta. Me olemme jo tästä puhuneet aikaisemmin. Meillä on eri kulttuurit, valitamme erilaisista asioista eri kulttuureissa. Haluaisin vastauksen tähän nykytilanteeseen tältä osin. Muuten esitys oli erittäin mielenkiintoinen ja odotan, että saan lukea vielä tästä tulostaulusta. Kiitos. Mrs. Weiler. Rouva Weiler. Ich freue mich auch. Äh, Minäkin olen tyytyväinen siihen, että te komission jäsen olette työstänyt tätä asiakokonaisuutta niin tehokkaasti. Ja tiedätte, että parlamentti on periaatteessa takanaan. Olen lukenut Saksan lehdistöstä paljon tästä asiasta ja tilanteesta, tyytyväisyydestä ja kuluttajien käyttäytymisestä on kirjoitettu paljon tuotteiden osalta ja tämä on hämmästyttävää. Ensi barometrin shokin jälkeen komissio on nyt vakuuttunut tästä toiminnasta ja tästä on hyötyä. Se, että vaihtaa operaattoria ei ole mikään itse tarkoitus, mutta muutokseen liittyy yleensä parannuksia kuluttajien kannalta myös markkinaliikkuvuutta. Ja Saksassa näkisin, että tähän liittyy enemmän avoimuutta, koska hinnoittelussa ei ole mitään äärimmäisen suuria eroja, mutta avoimuuteen tähän täytyy kiinnittää huomiota. Ja minulla itse olen muuttanut asuinpaikkaa ja samoin muuttanut myös operaattoria. Minusta tämä toimi hyvin. Ja olen vakuuttunut siitä, että monet ihmiset hieman epäröivät muuttaa palveluntarjoajaa. He pelkäävät, että se ei onnistu helposti. Ja siksi avoimuus on ehkä entistä tärkeämpää, tärkeämpää kuin olemme uskoneetkaan tähän asti ja joissakin jäsenvaltioissa avoimuus ei ole kuulunut perinteisiin, kuten ehkä skandinaavisissa maissa, joissa ollaan toimittu perinteisesti avoimemmin. Eli energiamarkkinoita tulisi todella tutkia tarkkaan. Te toitte esiin joitakin kriteerejä, kuten kaupalliset käytänteet, joita haluatte tutkia – mutta ette kuitenkaan ottanut kantaa epäreilun markkinointiin. Olen todennut, että Saksan markkinoilla jotkin perinteiset energian tarjoajat mm, puhuvat vakuuttavasti vihreän energian puolesta ja aivan kuin heidän sähkönsä olisi 90 prosenttisesti vihreää ja yksi prosentti ainoastaan tulisi ydinenergiasta, niin kuitenkin todellisuudessa tilanne on useasti päinvastainen, joten siksi haluaisin, että kiinnittäisitte huomiota tähän vääränlaisen mainontaan, harhaanjohtavaan mainontaan. Mr. Manders. Manders. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen tästä alustuksestanne. Erittäin myönteinen alustushan tämä oli. Minä tuen ajatusta siitä, että äh, halutaan tarkkailla kuluttajien tyytyväisyyttä EU:ssa jatkuvasti. Mitä tulee energiamarkkinoihin, niin minun mielestäni siellä sisämarkkinoita ei vielä ole. Mainitsitte, että Saksassa ja tietenkin Alankomaissa ähm, ähm, energia on tuplasti kalliimpaa kuin muissa maissa. Eli markkinat eivät vielä toimi, enkä minä voi tilata internetin kautta energiaa. Eli vaihtaminen on mahdollista, mutta edelleenkin minun täytyy ostaa samoilta markkinoilta energiaa. Siellä on kilpailua suunnilleen samat hinnat. Ja jos nyt vaihdetaan tosiaan tätä toimittajaa, niin se menee, mutta en ole niin tyytyväinen vielä. Odotan kovasti, että saadaan aikaan todelliset energian sisämarkkinat. Odotan tätä Piibalksilta ja e, niinpä e, voivat kuluttajat vaihtaa ja toimia kautta Euroopan, aivan kuten pizza ostavat. E, tässä mitataan kuluttajien tyytyväisyyttä. Ehkä tämä on ehdotus, koska Euroopan tuki on menossa alaspäin monessa maassa, omassa maassanikin Alankomaissa. Jos kysytte, oletteko tyytyväisiä tuotteisiin, teidän esityksennehän oli myönteinen, mutta jos kysytään, että mitä mieltä olet Euroopasta, he sanovat, että ei enää Eurooppaa. Jos, miten voimme rakentaa sillä niin, että saamme EUlle yhtä paljon tukea kuin saamme tukea näille tuotteille, joita ihmiset voivat ostaa? Ja sitten toinen ehdotus on vielä se, että nyt me kysymme, oletteko tyytyväisiä, kun ostatte eurooppalaisia tuotteita, miten markkinat toimivat. Ehkäpä voitaisiin laittaa internetin kautta ehdotuslaatikko niin, että voidaan mennä kysymään kuluttajilta, onko teillä ajatusta siitä, miten ratkaistaan rahoituskriisi, ja jos yksi miljoonista vastauksista antaa sitten ratkaisun, niin sitä voidaan käyttää. Monissa yhtiöissä kun lähtee ulos sieltä, siellä on sellainen palautelaatikko. Meillä on tuolla kanttiinissakin samanlainen alakerrassa. Ehkä sellainen teilläkin on jo, mutta sitä ei mainittu. Niin, että kuluttajat voivat antaa ehdotuksia siitä, miten voidaan ratkaista tiettyjä kuluttajien liittyviä ongelmia, koska näillä ehdotuksilla voimme jatkaa omaa työskentelyämme myönteisesti. Ja tämähän voisi auttaa sitä, että Eurooppakin saisi laajemmin tukea kaiken kaikkiaan. Kiitoksia. Okay. Um, well, thank you. Start... Kiitoksia aloitan näistä valituksista. On erittäin tärkeä asia. Tämä on itse asiassa seikka, joka avoimesti puuttuu, niin että voidaan kaikkialla Euroopassa kuluttajien valituksia tutkia. Jos meillä ei ole tätä yhteistä valitusluokittelua, niin me emme voi rakentaa tätä yhdentäväisyyttä haluaisin puhua teille esimerkiksi liittovaltiotason politiikasta Yhdysvalloissa. Siellä tehdään erittäin voimakasta politiikkaa, koska kuluttajavalitukset eivät liity pelkästään oikeusasiamieheen, ja että sinne tehdään yksittäisiä valituksia yksittäiselle vali, valittajalle asia hoidetaan, vaan siellä kuluttajavalitukset todellakin vievät politiikkaa eteenpäin. Jos tulee esimerkiksi paljon televiestintä tai energiavalituksia tai mistä tahansa valituksia, niin silloin todetaan, että joku mättää politiikassa ja jotain täytyy muuttaa Ja jos katsotaan tätä sivua kuusi tiedonannossa, tässä viitataan suoraan tähän, niin todellakin nämä kuluttajan valitukset ovat avainindikaattoria. Kansallisviranomaiset tällä hetkellä jäsenvaltioissa keräävät niitä, mutta tätä dataa ei ole tänä päivänä harmonisoitu. Ja heikosti on tehty vertailuja markkinoiden ja maiden välillä. Komissio järjesti julkisen kuulumisen harmonisoidusta metodista kuluttajavalitusten luokittelemiseksi. Tässä tuettiin vapaaehtoista valitusten klassifiointijärjestelmää ja tässä ovat mukana myös valitukset, jotka on esitetty yrityksille ja komissio otti huomioon kaikki kaikki mahdolliset toimijat, jotta varmistetaan mahdollisimman laaja kattavuus. Mutta haluaisin varmistaa teille sen, että me tällä hetkellä työstämme tiedonantoa. Meillä on jo näitä työryhmiä, joissa mietitään tätä luokittelukoodia. Tämä järjestelmä tässä vaiheessa tulee olemaan vapaaehtoinen. Joten jos saat, autatte minua vakuuttamaan useammat tahot liittymään tähän vapaaehtoiseen järjestelmään, niin mielelläni otan uuden askeleen tässä ja tästä tuleekin pakko pakollinen. Minä toivon, että tämä laajalti hyväksytään ja haluan ehdottoman selvästi, selväksi tehdä sen, että minä haluaisin, että Euroopassa olisi tämä, tätä politiikkaa veisivät kansalaiset eteenpäin. Muutenhan me voimme aina vain toistaa, että meillä on tällainen kansalaisagenda, mutta jos kansalaiset ei tunnu, että he välittömästi voivat muuttaa politiikkaa, niin tämä olisi voimakas viesti. Minä olen täysin yhtä mieltä avoimuuden voimasta ja olen myös yhtä mieltä siitä, että sopimustoimittajien asettamat esteet muutoksille ovat erittäin huono asia, joten tässä meillä on todella koulutustehtävä. Meidän täytyy ottaa huomioon myös kaupalliset toimet, harhaanjohtava mainostaminen mukaan lukien ja myös tämä painostus myyminen. Joissakin jäsenvaltioissa kansalaisia todellakin painostetaan muuttamaan sopimustoimittajansa ja tämä on epäreilujen kaupallisten menetelmien mukaisesti painostusta. Ja vielä kerran haluaisin onnitella parlamenttia ja IMKOa siitä, että hyväksyitte epäreilujen kaupallisten käytänteiden direktiivin, koska tämä direktiivi tämä perustuu täyteen harmonisointiin ja kaikessa politiikassa me voimme antaa tällaisen eurooppalaisen tason epäreilujen kaupallisten toimien direktiivin kautta. Ja minä teen kaikki niin, jotta voidaan käyttää tätä. Sitten herra Mandersin ehdotuksista. Tämä idea laatikko. Minä tulen tästä puhumaan Belkin kanssa Euroopan, eurooppalaisen kuluttajien kattojärjestön kautta, kanssa. Minä oikein ihastuin tähän ajatukseen, mutta herra Manders keskeyttää ilman mikrofonia. Jos kattojärjestö ottaa hoitaakseen tämän, no ehdottomasti kriisi ja kuluttajien rooli tässä talouskriisissä on osa agendaamme. Minä en voi antaa teille nyt tässä turhaa lupausta, että minä voisin käyttää aikaani tai osoittaa henkilöä, henkilöitä, henkilöresursseja omasta pääosastoni tähän. Resurssit ovat hieman kortilla, enkä usko, että minä voin saada ketään työstämään tätä, mutta etsin tukea ulkopuolelta. Miksipä ei? Ajatus on oikein hyvä ja tämä on oikein hyvä kampanjointi ajatus ja yhteinen aivoriihi-ajatus. Uh, Kiitoksia oikein kovasti komission jäsen, että tulitte tänne taas. Me olemme kiitollisia uh, siitä, että kiinnitätte huomiota parlamenttiin. Toivottavasti voimme maksaa vielä takaisin tämän Kuten kaikki meistä, me tuemme voimakkaasti kuluttajien tulostaulua. Minulla on pari kysymystä. Minä tiedän, että tässä ollaan menossa vasta toisessa vuodessa, mutta miten voimakkaasti teistä tuntuu, että EUn yleisö on tietoinen tästä minä odotan, että vastaus on, että ei niinkään, mm, mutta parempaan päin ollaan menossa. Mutta merkittävämpää on vielä se, että miten neuvoston jäsenet eh, tekevät yhteistyötä, eh, vai mm, tekevätkö ne, eh, he hyvin yhteistyötä vai sanovatko, että tämä on taas uusi Brysselin ajatus. Voidaanko tätä kautta painostaa myös pääkaupunkeihin asti viestiä, että tukekaa tätä. Rantilakis. Να ευχαριστήσω και εγώ την Επίτροπο για Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä sitä, että hän tuli paikalle ja onnittelen teitä erinomaisesta työstä, jota olette tehnyt. Minulla on konkreettinen kysymys. Ettekö saa tulkkausta? Puhunko englantia? Niin, sanoin. Niin teette oikein hyvää työtä. Minulla on aivan erityinen kysymys. Me olemme nähneet nyt syyskuun jälkeen, että sekä komissio että jäsenmaiden hallitukset ryhtyvät toimenpiteisiin, jotta he voivat auttaa pankkijärjestelmiä, pankkipalveluita. Haluaisin tietää, missä EU Oletteko nähneet, että kansalaisilta on tullut enemmän valituksia, samoin kuin PK-yrityksiltä enemmän valituksia eh, suhteessa eh, pankkijärjestelmään? Minä kysyn tätä, koska olen nähnyt lehdistössä, että useat jäsenvaltiot ovat eh, tilanteessa, jossa eh, hallitukset yrittävät saada pankkijärjestelmää tekemään eh, yhteistyötä niin, että keskustellaan kansalaisten kanssa, annetaan lainoja, eh, keskustellaan yritysten kanssa, jotta voidaan avustaa. Oletteko nähnyt mitään mm, valitusten kasvun määrää 2008 syyskuun jälkeen? Mr. Lechner. Lechner. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös komission jäsenelle. Tämä oli äärimmäisen hyödyllinen ja mielenkiintoinen tutkimus. Haluaisin lyhyesti puuttua siihen, mikä on myönteistä. Puhutte aina kilpailuista siitä, missä kilpailu ei toimi, niin silloin kuluttajat eivät ole yhtä tyytyväisiä kuin muualla. Eli tätä täytyy aina korostaa. Eli sitä, että kilpailu on aina kuluttajien edun mukaista. Ja kuten Rova Weiler sanoikin, jo energian kohdalla kilpailua on samoin bussi- ja raideliikenteessä jo jossain vaiheessa kilpailu löytää rajansa. Sama tulee ehkä tapahtuman pankkien kohdalla. Siellähän on yksittäisten pankkien välistä kilpailua, mutta minä kun kiinnostaisi se, voitteko antaa tästä tietoa eri jäsenvaltioiden kohdalla. Hmm, tiheys esimerkiksi luottolaitosten tai pankkikonttoreiden lukumäärän kohdalla on hyvin erilaista. Voiko tässä havaita eroja siinä, miten kilpailu toteutuu tai vaikuttaako tämä tyytyväisyyteen? Angela Kask puhui tästä onko nykyinen rahoituskriisi jo näkyvissä, miten se on ehtinyt vaikuttaa tilanteeseen. Meidän mielestäni tulisi tässä jättää kyllä tietyt erot jäsenvaltioiden välillä. Kaikkea ei tarvitse tasoittaa, tehdä vertaisarviointia. Ainakin Saksassa olen havainnut, että EU on aina vastuussa siitä, mistä ihmiset eivät pidä ja mistä he valittavat. Eli valitukset tulisi jättää sinne, minne ne kuuluvat. Meidän tulee tarkkailla tilannetta, analysoida ja toimia silloin, kun se on järkevää, mutta muuten tulisi ehkä jättää nämä kysymykset jäsenvaltion viranomaisille. Ja EU voisi tässä ehkä toimia kannustavasti kilpailussa. So, the first question of Mr. Newton is... Ensimmäinen herra Newtonin kysymys on hyvin vahvasti poliittinen. Kuluttajamarkkinatulostaulu ei ole lainsäädännöllinen aloite. Se ei ole myöskään pelkkä mielipidetutkimus, vaan se on poliittinen väline. Se on erittäin tärkeää meille kaikille, jotta me voimme nähdä sen, että jos meillä on yrityksille erittäin hyvät toimintaolosuhteet, mikä on aivan loistava lähtökohta, niin silloin markkinat aina toimivat kuluttajien kannalta erittäin hyvin. No olemme nähneet, että välitettävästi tässä on tällaista kilpailun vastaista toimintaa ja meidän täytyy olla erittäin tarkkaavaisia kun ajatellaan, että tässähän nyt luodaan 58 prosenttia BKTstä EU-ssa kuluttajien toimesta. Meidän täytyy myös löydä, luoda yrityksille reilu pelikenttä, koska jos niillä ei ole tätä oikeudenmukaista pelikenttää, niin eritoten talouskriisi ajoissa on hyvin vaikea toimia ja pärjätä ja selvitä. No niin, mielestäni tämän, tätä kuluttajamarkkinaa, tulostaulua ei voida jättää huomiota. Se on meistä kaikista. Jokainen on kiinnostunut siitä, millä tavalla häntä kohdellaan kuluttajana. Tämän vuoksi, kuten Rova Weiler mainitsikin, lehdistösalissa kiinnitettiin tähän paljon huomiota, kun selvitin, mistä tässä nyt on kyse. Tämän vuoksi me käännämme tämän kaikille kielille. Ja tämän vaiksi me keskustelemme eurooppalaisen kuluttajakattojärjestön. Tämän vuoksi aina kun käyn jäsenvaltioissa tulostaulukon kanssa, en pelkästään käy mukavia keskusteluja kollegojen kanssa, voin sanoa, että on ihan hyvä, että lainsäädäntö on olemassa, mutta minä tarvitsen myös tuloksia. Ja se, mitä sieltä sanotaan, niin Minulla on kuitenkin kovaa dataa käsissäni ja tämän pohjalta sitten voidaan luot, suuremmalla luottamuksella puhua, koska me voimme sanoa, että valituksiin vastaaminen on yksi modernin talouden valuutta jos me emme luo tätä luottamusta, niin no ihmiset, ihmiset tarvitsevat tätä luottamusta markkinoihin. Ilman tätä luottamusta markkinoihin ei voida saada mitään konkreettista kourin tuntuvaa tulosta työstämme. Joten minä en salli, että tämä tulostaulu jää huomiotta jo jäsenvaltioissa on kuluttajia, jotka eivät ole kiinnostuneita näkemään millä tavalla voidaan vertailla eri asioita, joten olen hyvin vahvasti yhtä mieltä herran Lennerin kanssa. Kysymys on myös kilpailusta, poliittisesta kilpailusta. Ja tämän vuoksi minä mainitsin maat, joissa on pärjätty hyvin ja maita, joissa nyt ei niin hyvin mm, pärjätä. Ei kysymys ole siitä, että osoitetaan syyttävällä sormella ketään, vaan sanotaan, että kilpaikaa, kilpaikaa parempien sisämarkkinoiden puolesta, kilpaikaa kuluttajien ö, suosiosta. Kilpailu on meidän geeneissämme ja teen kaiken mahdollisen, jotta voisin parantaa tätä kilpailua. Minä esittelen tämän ministereille neuvostossa ja kaikki mitä teen, mitä kollegani Euroopan komissiossa tekevät, minä tulen tukemaan heitä näiden markkina-analyysien avulla. Your question, uh, Mr. Ingarakas. Uh... Kiitoksia kysymyksestä, herra Ingarakas, uh, pankkijärjestelmästä. Suosittelisin, että tarkastelisitte kohtaa 22 ja sivua yhdeksän myös. Täällä on erityislukuja. Niin, mikä se nyt olikaan? Ehkä yli, yli 50 lukua ja vertailua on täällä. Ja tämä on tämä kohta 20, jossa puhutaan pankkimaksuista ja eri kulutusprofiileista jäsenvaltioittain riippuen valitusta profiilista. Meillä on tässä Kreikka, Pahoittelen, mutta se on kyllä kaikista surkein nyt tässä taulussa, taulukossa. Pahoittelen, mutta ainakin te voitte verrata tätä ja hieman painostaa niin, että homma hoidetaan kotiin. Tämä on myös teidän käsissänne, meidän kaikkien käsissä. Ja olen varma, että Kreikka voi pärjätä, pärjätä paremminkin ja minä todella luotan tähän. Meillä on paljon vielä työtä jäljellä, kun haluamme parantaa pankkimaksujen avoimuutta – ja neuvonannon laatua. Nämä ovat nämä tärkeimmät kohdat tässä. Ja Tämä tehtiin ennen rahoituskriisiä ja tämä on edelleen erittäin tärkeä asia. Te puhuitte lokakuun jälkeisestä ajasta. En tiedä, keskittyykö data nyt niinkään lokakuun jälkeiseen aikaan. Lokakuu oli jo liian myöhäistä. Mehän jo olimme analysoimassa silloin näitä aikaisempia lukuja. Kyllä, herra Lehner, Meillä on maakohtaisia, yksityiskohtaisia tietoja riippuen siitä, millaisia markkinoita nyt tarkastellaan. Kysymys on aina maiden vertailusta. Minun toiveenani on siis, että maat kilpailisivat markkinoista kuluttajien ja yritysten osalta yhtä aikaa. Ei ollut helppo mitenkään vakuuttaa jäsenvaltioita toimittamaan meille tätä dataa. Tämä oli varsinaista taistoa. Mutta nyt olen erittäin kiitollinen komissiosen Almunialle, joka hyvin vo- voimakkaasti suositteli Eurostatin toimistoon virastoille, että tekevät yhteistyötä kanssamme. Tämä oli todella hyvää tiimityötä. So I've got the last one, Mrs. Ja sitten vielä Rova Roitova. Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti kaikki arvostamme työtänne, koska tästä on paljon hyötyä Euroopan kansalaisille. On tärkeää, että tämä on vuoden 2009 painopistealue ja että kuluttajan suojaan kiinnitetään todella huomiota. Olemme käyneet keskustelua energiasektorista ja Euroopan parlamentti onneksi hyväksyy paljon komission ehdotuksia, joilla suojellaan kuluttajien oikeuksia energiamarkkinoilla. Te mainitsitte, että tämä on tämän vuoden painopistealueenne ja esimerkiksi kiinnitätte huomiota siihen, kuinka voi muuttaa energian tarjoajaa. Mutta tästä tutkimuksesta, mitkä ovat ne tärkeimmät neljä viisi syytä siihen, että on näin pieni prosenttiluku ihmisiä, jotka muuttavat energian tarjoajansa? Ja mitkä ovat seuraavat askeleet eteenpäin kuluttajan suojassa, energiasektorilla, esimerkiksi laskutuksessa, ja yhden pisteen valituskysymyksessä, samoin halvimmissa hinnoissa tietyille väestöryhmille. Kiitos. Herra Slovjavia. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, aș vrea să... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenä. Minä haluaisin kysyä Bulgariasta, Romaniasta. Onko siellä sellaisia maakohtaisia tietoja saatavilla, näitä tilastotietoja. Mitä sitten, kun meillä on ainoastaan yksi sähköyhtiö, joka tarjoaa sähköpalveluita, meillä ei ole kilpailua, saamme paljon valituksia, ihmiset ovat tyytymättömiä. Miten voimme tähän tilanteeseen puuttua ja mitä voimme tehdä? Koska minun käsitykseni mukaan vaikka yrittää painostaa ja yritetään saada kunnioittamaan kuluttajien oikeuksia, niin olemme nähneet, että tässä on kielteisiä vaikutuksia ja toinen asia liittyy sitten näihin valituksiin. Niin kuin tiedämme, kansallisilla viranomaisilla on omat ohjelmansa ja järjestelmänsä samoin kuin kansalaisjärjestöillä. Ja heillä on kuuden seitsemän tunnin työpäivä. Siellä on ainoastaan yksi puhelin, ei mitään hotline-palvelua, eikä ole välttämättä pääsyä internettiinkään. Meidän pitäisi siis käsitellä myös asiaa niin, että saisimme rahoitusta kansalaisjärjestöille, jotta ne saisivat pysyviä puhelinlinjoja. Kiitos. Kiitoksia komissaari siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme. Erittäin tärkeää, aivan kuten sanoitte, voimme miettiä asioita ja antaa tietoa eteenpäin omaan maahamme. Minulla oli tässä yksi kysymys, joka liittyy siihen, mitä kollegat jo sanoivat tämä luokittelujärjestelmä, että sen pitäisi olla sama eri maissa monta maata on osoitettu sormella, koska ei olla noudatettu tätä mahdollisuutta, että pitää puuttua tilanteisiin, joissa ei ole riittävästi kilpailua, jotta kansalaiset saisivat parempaa palvelua mutta kun tällä hetkellä luokittelujärjestelmää ei ole, huolimatta siitä, että sormella osoitetaan tiettyjä maita, minä puhun tässä omasta maastani Ranskasta, jota osoitettiin varsinkin eh, matkapuhelinasioissa siitä, että tietyillä alueilla ei ole kilpailua niin tällä hetkellä omassa vaalipiirissäni on erittäin kova työselkkaus meneillään, ei sen tähden, että on kriisi, vaan sen tähden, että tätä ei ole ajoissa hoidettu. Minkälaisia välineitä meillä tällä hetkellä on? ranska on syytetty monellakin sektorilla ja minkälaisia keinoja meillä on, jotta voisimme painostaa Eh, siihen, että ryhdytään tähän työhön eikä käytetä ainoastaan eh, tarpeellisia välineitä eh, tai sitten joudutaan tilanteeseen, että ei löydy ratkaisua. Tässä on useita sektoreita, kolme sektoria varsinkin, joilla puute on ja varsinkin äh, tämä matkapuhelinala ja kuten kollega sanoi, äh, mennään internetistä laajakaistaan ja sitten äh, jopa ne viestintään TVn kautta. Ja tässä hinnat saattavat nousta järkyttävästi, koska tässä ei ole riittävästi valvontaa ainakaan siinä määrin kuin haluaisimme. Eh, monopoleja eh, syntyy ja sitä kautta eh, tämä hintojen vapautus ei toteudu. Sitten kolmas sektori, joka on erittäin tärkeä omassa vaalipiirissäni, se on rahdin hinta ja tässä ei voi olla voitu laskea hintoja tämän myötä. Miten voidaan puuttua näillä välineillä, joita tässä ehdotatte, jotta voisimme tosiaan tähän sitoutua, koska kaikki välineet ovat varmastikin erittäin hyviä, mutta niillä ei ole välttämättä mitään isompaa vaikutusta siihen, mitä oikeasti pitäisi tehdä tulevaisuudessa. Tässä me voimme vain nostaa kätemme tässä tilanteessa. Niin komission jäsenä minä esittäisin tähän vielä sen, että kuten sanoitte, erittäin hyvä poliittinen väline tämä tulostaulu ja nyt on alettu puuttua näihin kysymyksiin, joista on kärsitty usealla alalla. Mutta jos otetaan energiamarkkinat esimerkiksi, me olemme odottaneet toimintaa jo pitkän aikaa. Meillä on mielestäni mahdollisuus tähän, kuten jo mainittiinkin, kolmannen energiapaketin myötä meidän esittelijämme on tehnyt hyviä ehdotuksia ajatellen kuluttajien oikeuksia. Ja tässä voidaan miettiä sitä, olisiko se pitää nyt täytäntöönpanna kuluttaja taulun mukaisesti. Sellaista ei haluttu, ei haluttu minkäännäköistä kuluttajien peruskirjaa, jolla on lainsäädännöllinen voima, mutta on monia alueita, joissa pitäisi toimia lainsäädännön kautta, muuten mitään ei tapahdu. Me olemme odottaneet pitkään, ottaneet näitä asioita esiin ja siitä syystä kuluttajat alkavat menettää uskoansa. Minä olin itse konferenssissa jossa oli kuluttajajärjestöjä. Keskustelimme energiapaketista Lontoossa ja kuluttajajärjestöt sanoivat selvästi, että me haluamme paremmin tietoa, parempia oikeuksia kuluttajille ja kaikissa näissä kohdin ollaan menty juuri tulostaulun mukaisesti nämä hintakysymykset, avoimuus ja sellainen kiista, kiistajärjestelmä, jossa voidaan kiistää laskut. Siellä esitettiin kymmenen kohdan toimintasuunnitelmaa, mutta minun täytyy sanoa, että kun kirjoitin Pivalksille, hän sanoi, että mihinkä lainsäädäntötoimiin ei lyhdytä. Me haluaisimme tällaisen listan mm, jotka, te, toimista, jotka pitäisi saada aikaan. Avoimet markkinat ovat tietenkin olennaiset. Se oli hyvin tärkeää tässä lainsäädännössä. Meillä on markkinat vapautettu ja kilpailua yhdistyneessä kuningaskunnassa ja minä kuulin valituksen pieneltä kunnalliselta järjestöltä Kyseessä on saksalainen yhtiö, joka tarjoaa sähköä. He, heiltä tuli joku lukemaan mittaria ja he sanoivat, että me haluamme saada nähdä tämän laskun ja siihen meni kyllä viisi viitisen vuotta ennen kuin tämä lasku tuli. Ja tämä on hyvin yksinkertainen asia, joka voitaisiin ratkaista. Ehkä voitaisiin esittää velvollisuus esittää lasku. Eli mm. niin ehkä tähän ei ollut mahdollisuuksia puuttua tälle alueelle, mutta viimeinen kysymykseni vielä. Mit, miten teillä nyt on sitten olemassa välineet, jotka täyttävät nämä, nämä vaatimukset? Varmasti tutkimukset tuovat esiin sellaisia epäkohtia, joita on tullut esiin jo nyt, mutta meidän täytyy pystyä näitä seuraamaan ja kansallisten sääntelyviranomaisten pitää pystyä te- te- ryhtymään toimenpiteisiin näissä asioissa. Meillä siis on tämä tulostaulu, me olemme tunnistaneet ongelmat, me olemme esittäneet tarkistuksia jo sen suhteen, mitä pitäisi tehdä, mutta vieläkään ei ole mitään tuloksia nähtävissä. Jos tämä tässä katsotaan matkapuhelin esimerkkiä. Me tiedämme, että, että e, lainsäädäntöä on laadittu ja varmasti olisi parempi tilanne, jos e, tämä ala voisi hoitaa asian tai markkinat, mutta näin ei ole tapahtunut. Edelleen on matkapuhelinyhtiöitä, jotka e, menevät lainsäädäntöä vastaan. Ja Tämä pätee sekä internetyhteyksiin ja tekstiviesteihin. Mutta miten saadaan tässä toimia, toimia aikaiseksi? Meidän on hyvin vaikea saada niitä kuluttajalle läpi, jos tällä alalla niihin ei ryhdytä. Ja sitten vielä harbour kysymys. Niin, ajattelin puhua samasta asiasta ja haluaisin pyytää anteeksi komission jäseneltä, että en ollut alussa tai lähtien täällä, mutta kuten kerroin, minun täytyy olla Telekom-paketin trilogin alku neuvottelussa mukana. Tämä liittyy siihen, mitä Arlin juuri sanoi. Ja tässä on kysymys kansallisista lainsääntelijöistä, koska kansallisilla sääntelijöillä on tässä todella suuri vastuu tässä on hieman epäjohdonmukaisuutta. Televiestintä meillä on kuluttajaoikeusdirektiivi, joka on osa tätä telekompakettia. Tässä on jotakin yhteisiä standardeja laskutuksesta, avoimuudesta ja eri toten palvelun toimittajan vaihtamisesta. Oli mielenkiintoista kuulla kenties mainitsitte näistä jo aikaisemminkin, mutta olisi hyvä kuulla, miten tämä on integroitu laajemmalla tasolla. Energiasta kävimme useita keskusteluja. Minusta vaikuttaa siltä, että kansalliset energiasääntelijät tarvitsisivat enemmän tietoa ja sitten ne voisivat päättää, mitä muutoksia täytyy tehdä. Energiamarkkinat ovat äh, enemmän tai vähemmän homogeeniset, mutta tässä tarvitaan vastaan jonkinlaista jakamista ja erilaisia ää, viestejä, niin että voidaan miettiä, miten voidaan vastata näihin kysymyksiin, joita esitetään. Tässä siis viimeinen kysymys, ehkäpä komission jäsen vielä antaa loppupuheenvuoron. Aloittaisin Rova Roittovan kysymyksestä ja vastaan teille englanniksi, jos sallitte ihan vain hoitaakseni asian nopeammin. Ja tietysti me voimme jatkaa keskustelua vulgaariksi myöhemmin. Mutta tärkein syy sille, että ei vaihdeta palvelun tarjoajaa, ja puhun tässä nyt laajemmista eurooppalaisista markkinoista, mutta, mutta myös Bulgariasta, on siis tämän muuttamisen hinta. Ja se, että kuluttajat eivät ymmärrä näitä tarjouksia, eivätkä voi vertailla niitä, ja koska tätä vaihtamista pidetään myös hankalana. Monissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien Bulgariassa, yksinkertaisesti meillä ei ole riittävästi tiedos, tiedotuskampanjoita. Nykyisiä laskujakin on jo liian vaikea lukea, puhumattakaan siitä, että millä tavalla eri palveluntoimittajien laskuja voisi vertailla. Meidän täytyy parantaa nyt ponnistelujamme ja ensimmäinen askeleeni tässä on se, että ainakin laskutuksesta tehdään ymmärrettävämpää. Ensimmäinen askel siihen, että ihmiset voivat todellakin vaatia oikeuksiaan, on se, että he ymmärtävät, mitä laskussa on, joka heille lähetetään. Joten minä jatkuvasti tässä taistelen energian toimittajien, sähkön toimittajien kanssa. Ja ensi viikolla jälleen kerran tapaan heidän edustajansa ja jopa allekirjoitin tällaisen yhteisymmärrysmuistion yritysten kanssa viime vuonna tällaista tiedostamiskampanjasta, mutta valitettavasti tämä nyt ei ole toteutunut. Minä yritän uudelleen ja teen parhaani, jotta tämä nyt toimisi. Muuten se, mitä ehdotitte eurooppalaisesta lainsäädännöstä, Tällä voitaisiin porentaa, parantaa kuluttajasuojelua ja ymmärrystä kaikkialla Euroopassa, mukaan lukien Bulgariassa, ja enemmän kuin mielelläni teen tätä yhteistyössä kanssanne. Kuluttajavalituksista puhuin jo. Kuluttajavalitukset ähm, vapaaehtoiselta pohjalta harmonisoidaan, korostaisin tätä vapaaehtoisuutta. Erittäin mielelläni näkisin, että Bulgaria olisi osa tätä vapaaehtoista äh, järjestelmää. Herra Slutea, meillä ei ole mitään maakohtaista tutkimusta kuluttajien tilanteesta, vaan kysymys on markkinoista eikä niinkään maista ja siitä, missä maat ovat täällä markkinoilla. Meillä ei ole tällaista romania lukua, vaan meillä on luku pankkimaksuista ja siinä nähdään, millä tavalla eri maissa pärjätään. Apulin, apunumerot, sakot ja niin edelleen. No, jos on yksi palveluntarjoaja, sähkön tarjoaja tai minkä tahansa energiamuodon tarjoaja, eikä ole mitään muuta mihin vaihtaa, niin tämä tarkoittaa sitä, että kansallisen sääntelijän pitäisi olla tuplasti, jos ei triplastikin tarkempana. Ja molemmissa maissa, Bulgariassa ja Romaniassa, me tarvitsemme tässä mielessä kuluttajajärjestöjä, jotka aina tekevät yhteistyötä kansallisen säätelijän kanssa niin, että voidaan tarkastella sitä, millä tavalla hinnat lasketaan, millä tavalla vastataan eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Sääntelijöillä on velvollisuus kuulla kuluttajajärjestöjä. Minä todellakin kehottaisin teitä ja kansallisia viranomaisia ottamaan nämä kysymykset esille ja tarkastelemaan, missä ollaan nyt menossa kuluttajien oikeuksien osalta, kun sääntelijä antaa lupia toimia tai valvoa näitä tätä hintakehitystä vahvasti monopolisoiduilla markkinoilla? Mitä voidaan tehdä matkapuhelin monopolien osalta ja kilpailun puutteen osalta markkinoilla? No, kilpailu on sisämarkkinoiden kulmakivi ja yksi vahvimmista politiikan sektoreista Euroopassa. Ja tässä nyt tarvitaan täytän, tässä nyt puuttuu täytäntöönpanoa. Minä en voi muuten puuttua tähän kysymykseen kuin vain sanomalla, että täytäntöönpano ja valvonta on jäsenvaltioiden asia. Meillä ei ole mitään kuluttajapoliisia Euroopan tasolla. Me emme voi lähettää ketään nyt oikaisemaan asioita jokaisessa jäsenvaltiossa. Jos kysymys on esimerkiksi vaarallisista tuotteista tai vaarallisista elintarvikkeista, niin kyllä silloin me voimme Euroopan tasolla tehdä jotain, mutta jos kysymys on kuluttajien oikeuksien täyttämisestä, niin me olemme todellakin jäsenvaltioiden varassa tässä. Me voimme Euroopan tasolla kertoa, miten asiat sujuvat. Meillä on eurooppalainen kuluttajajärjestö, meillä on jo viime vuodesta lähtien ollut tämä energia, kansalaisten energiafoorumi, jossa puhutaan huolenaiheista ja puhutaan lainsäätäjien kanssa, mutta hyvä lainsäädäntö riippuu myös täytäntöönpanosta. Ja tässä tulostaulussa hyvä asia on se, että meillä on kuluttajatyytyväisyysmitta mittaus ja mietitään, millaista tämä tyytyväisyys on myös kuluttajien valitusten jälkeen. Jos kuluttajat valittavat ja sitten mitään ei tapahdu, niin sitten joku on todella pahasti vialla täytäntöönpanossa. Ja tulevaisuutta varten voisin ajatella, että jos oikeuksia ei panna täytäntöön, niin, niin silloin tähän peliin otetaan rikkomusmenettely ja esitetään uhkasakkoja, koska jäsenvaltio ei pane täytäntöön eurooppalaista lainsäädäntöä. Mutta tietysti tämä nyt on vain ilman heitetty ajatus. Ja yksi asia on sanktio jäsenvaltiolle ja toinen asia on se, että nähdään, että yksittäiset henkilöt, kuluttajat ovat tyytyväisiä. Joten mitään helppoa vastausta tähän nyt ei ole. Minä jatkan ponnistelujani, mutta en voi antaa teille vääriä lupauksia siitä, että minä voisin korvata kansalliset täytäntöönpanoviranomaiset. Jos minä sen voisin, minä aloittaisin välittömästi siitä maasta, jonka parhaiten tunnen. Ja minä tulen varmasti antamaan myös energian lainsäädännön täytäntöönpanosta Bulgariassa Rova Roittavalle myös toisen vastauksen. Ja teidän kysymyksenne, mitä nyt voidaan tehdä, oli vähän samanlainen. Jos teille sopii, niin minä ehdottaisin, että järjestäisimme syksyllä kuulemisiin energiamarkkinoista. Me voisimme kutsua tähän kuulemiseen kansallisia sääntelijöitä, ja tietysti minäkin erittäin mielelläni olisin mukana tässä kuulemisessa. Meidän täytyy uudelleen keksiä ikään kuin tämä lainsäädännön täytäntöönpano Euroopassa. Tämä on tärkeää. Verkkovierailu, hinta, hintojen asettaminen oli erittäin harvinainen tapahtuma. Meidän täytyy kannustaa markkinoita monilla muilla toimilla ennen kuin mennään hyvään suuntaan. Mutta kun kysymys on reiluista markkinoista, niin silloin pitäisi kaikkien ponnistella kovasti, joten minä ehdotan kuulemistilaisuutta, jos teille sopii. Ja sitten me voisimme vertailla täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden välillä. Minä olen avoin kaikille ehdotuksille, olen yhtä mieltä teidän huolen aiheistanne. Ja sitten vielä ihan lyhyt vastaus herra Harbourille. Tyytyväisyys ja sopimustarjoajan vaihtaminen mat- matkapuhelinsektorilla. Se, millä tavalla operaattorit hoitavat tämän muutosprosessin, niin tämä on meillä syynin alla. Kokonaisuudessaan tyytyväisyys on alhaisella tasolla, tasolla kiinteiden teo- puhelinlinjojen osalta, alhaisempi kuin matkapuhelinten osalta. Ja televiestintä operaattoreiden tarjoukset ovat kaikista helpoimpia tässä vertailla, joten näiden kahden osalta tämä homma toimii. Palaisin tähän vielä. Tämä johtuu nimenomaan siitä, että meillä on direktiivi, joka vaatii tämän tien. Tässä on hiukan epäjohdonmukaisuutta. Olen tyytyväinen näihin vaihtoihin, mutta puutumme tähän asiaan ja menemme takaisin neuvotteluihin, jotta voimme parantaa eh, sitä. Saamme nopeammin eh, kuluttajille eh, nämä numerovaihdot vaihdokset. Verkkovierailukysymys on sitten sellainen, että se on hiukan laajempi. Minä odotan kovasti myönteisiä tuloksia tältä alalta ja energiamarkkinoilta. Tässä ei ole juurikaan järkeä, jos meillä on oikeus säännöllisen laskutukseen. Se pitäisi olla lähinnä niin, että, että, to, että kuluttaja vaatii tällaista. Se on kuluttajan oikeus eikä vain vapaaehtoinen toiminta yrityksille. Ja sehän on aivan perusoikeus, että saadaan säännöllisesti lasku. Joissain tapauksissa tällaista ei ole. Me olemme tyytyväisiä, että olette puuttuneet näihin kysymyksiin ja ne olette keskittyneet näihin aloihin, joista olemme huolissamme. Voitte luottaa siihen, että saatte tukemme näissä asioissa ja me voimme toimia niin, että saadaan jotakin aikaiseksi myös näillä aloilla. Minun on sanottava, että minä en ole kovinkaan vaikuttunut äh, äh, siitä, miten Piivaus on toiminut. Äh, hän, hän on tietenkin saanut aikaan energiapaketin, koska hän on energiakomission jäsen, mutta minun mielestäni tässä kuluttajat eivät saaneet kovinkaan hyvää osuutta. Tähän pitää vielä puuttua. Kiitoksia oikein kovasti. Odotamme, että näemme teidät taas uudestaan. Okay, colleagues, if I can... Hyvät kollegat, palauttaisin teidät takaisin esityslistaan ja siinä on esittelijänä herra Kamal. Kyseessä on sähköinen viestintä matkapuhelinverkot, ja annan tässä ensimmäisellä herra Kamalille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi sanoisin, että minulla ei ole ollut mahdollisuutta käydä läpi kaikkia näitä tarkistuksia. Tässä on ollut hiukan viivettä näistä, näissä käännöksissä. Eli kaikki on vielä käännetty, mutta siellä ei ole mitään hämmästyttävää. Se heijastelee sitä keskustelua, jota on käyty täällä valiokunnassa ja myös kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Toisaalta kun mietitään, niin halutaan pois turhasta sääntelystä, jotta mentäisiin mihinkään neuvosto, neuvostotalouteen takaisin. Sitten toisaalta toinen ääripää sanoo, että tässä komissio ei ole ollut tarpeeksi tiukkana ja pitäisi säädellä hiukan tarkemmin näitä hintoja. Tämä heijastuu näissä tarkistuksissa, nämä ääripäätä ja nyt yritän saada aikaan yhteen, yhteistyötä teollisuusvaliokunnan, ITRE-valiokunnan kanssa. Siellä esittelijä ja varjoesittelijät haluavat eh, keskustella eh, tietenkin avoimuuskysymyksestä, koska tässä halutaan olla kuluttajansuoja eh, kuluttajasuomaa tukemassa. Minä haluan keskittyä kuluttajan suojaan ja avoimuuteen. Minä tiedän, että ITRE-valiokunta haluaisi olla johto eh, asemassa ajatellen eh, kuluttajien eh, vähittäiskauppasäätelyä ja sitten tukku myynnissä, mutta minä yritän todellakin keskittyä avoimuuteen ja olen sitä mieltä, toivottavasti se tulee tarkistuksesta myös selväksi, että kuluttajien tähän mennessä saamat tiedot, ne eivät välttämättä ole riittäviä. On tärkeää, että kuluttajat saavat mahdollisimman paljon tietoa silloin, kun he verkkovierailevat. He voivat itse tehdä päätöksen, miten paljon he verkkovierailevat, paljonko he haluavat kuluttaa ja hinnat annetaan. Niin kuin sanoin aikaisemmin, ei riitä, että operaattori sanoo, että netissä ovat hinnat tai sitten allekirjoitetussa sopimuksessa. Kuluttajat tietävät, tarvitsevat tietoa muutenkin vasta eh, argumenttina on se, että ihmiset saavat liikaa tietoa ja eh, tällä tavoin nekin kääntävät selkänsä, jotka, eivät, eh, jotka haluavat tätä sääntelyä. Mutta usein kuluttajat sanovat, että ei ollut tietoa, jopa liikaa tietoa on parempi kuin ei tarpeeksi tietoa, jotta kuluttajat tietävät, miltä pohjalta he käyttävät näitä palveluita. Voin puhua näistä tarkistuksista ja e, muista, e, mutta se heijastelee tosiaankin sitä keskustelua, jota on käyty. E, nyt on sanottu, että pitäisi olla vähäisääntöä sääntelyä tässä ja e, voisin jättää puheenvuoroni näin lyhyeksi ja e, palaan sitten asiaan, kun vedän yhteenvedon lopuksi. E, kiitoksia. Erittäin järkevää, että kehityt, keskitytään näihin alueisiin kuluttajan tieto ja vähittäishinnat. Me puutuimme näihin aikaisemminkin ja ne, ei tässä nyt tarvita valita neuvostojärjestelmän ja sitten kapitalistisen järjestelmän välillä. Tässä voidaan löytää keski, kultainen keskitie. Niinpä voisin kuunnella varjoesittelijää ensinnäkin. Rabuffon. Äh, Kiitos puheenjohtaja. esittelijä kuvailikin jo monia kohtia varsin laajasti. Ja olemme yhtä mieltä siitä, että tällä hetkellä ei oikein vielä pystytä keskustelemaan näistä tarkistuksista käännösongelmien takia. Itse kuulun oikeastaan enemmänkin niihin, jotka jotka pitävät komission ehdotusta hyvänä pohjana keskusteluille tässä asiassa. Esimerkiksi kuitenkin ollaan liian vähän tiukkoja joissakin kysymyksissä, jotka koskettelevat esimerkiksi kuluttajasuojaa. Ja meidän täytyy pyrkiä löytämään lisäarvoa ja etua entistä enemmän kuluttajille. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että kun olen nyt hieman katsonut näitä tarkistuksia ensimmäistä kertaa, niin tässä on varmasti hyviä mahdollisuuksia päästä yhdessä eteenpäin. Mrs. Rees Jorgensen. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä aion puhua tanskaa. Ja eh, toivottavasti minä en ole kommunisti, minä yritän olla liberaali. Excuse me, ja, jag har ju, vi har diskuterat det här för Stå fast en gång för alla att Tästä on keskusteltu jo useasti ja haluaisin vielä tehdä selväksi, että olen liberaali tässä asiassa, en halua sääntelyä ainoastaan pelkästään itse sääntelyn takia, ja siksi olen jättänyt tarkistuksen. Herra Kamalin kanssa olemme keskustelleet kahdesta asiasta. Border back effect on yksi asia. Se liittyy hintojen muotoutumiseen ja siihen, että toisissa tuotteissa hinnat nousevat, kun toisissa niitä taas lasketaan esimerkiksi kansallisten tekstiviesten kohdalla. Eli tähän liittyy tiettyjä riskejä. Ja tämä on kaikki kilpailun alaista. Tämä on aivan tavallisten markkinasääntöjen mukaan toimiva markkina ala ja jos kuluttaja voi tehdä valintoja, niin hän voi silloin syystä tai toisesta valita tietyn palveluntarjoajan mieluummin kuin toisen, esimerkiksi hintojen perusteella. Ja tämä spillover-vaikutus markkinoita avattaessa saattaa merkitä sitä, että ensin markkinat avautuvat kansallisesti, syntyy terveitä kansallisia markkinoita. Tämä on liberaalia politiikkaa ja tämä on myös kuluttajan etujen mukaista, ei ainoastaan teollisuuden, vaan kummankin osapuolen etujen mukaista. Ja sitten nämä value price kysymykset. Tästä voisin sanoa, että markkinat tapahtuvat, äh, toimivat ainoastaan silloin, jos tarjous on vapaata ja kuluttajilla on todella valinnanvapaus. Omista tarkistuksista niin seuraavaksi. Mielestäni on tärkeää velvoittaa komissio seuraamaan lainsäädäntöä tarkkaan ja pitää huolta siitä, että todella päästään toivottuihin tuloksiin. Ja valiokuntakollegat ovat puhuneet tässä Sunset lausekkeesta. En ole tässä nyt aivan vakuuttunut siitä, että olisimme löytäneet tämän lausekkeen kohdalla hyvän muotoilun. Siksi en ole ehdottanut tähän mitään tekstejä, mutta jos hyvä ehdotus saadaan, niin olen todella valmis siitä keskustelemaan, jotta voisimme löytää järkevän ratkaisun. Sitten nämä hintakuilut komission ehdotuksessa ovat edelleen liian laajoja eivätkä ne ole mitenkään suhteessa todellisiin kuluihin. Sitten laskutusshokit. Tämä on suuri ongelma sekä kuluttajille että tarjo- palvelun tarjoajille. Eli kuluttaja voi saada valtaisan laskun tietämättä, mitä, mikä häntä oikeastaan odottaa. Tässä täytyy löytää sellainen laskutusmalli, jonka kautta kuluttajat voivat seurata laskun muotoutumista komissio on ehdottanut tiettyjä rajoja, mutta mielestäni se ei ole mitenkään oikeanlainen ratkaisu. Ehdottaisin, että kuluttajat, siis jos olisi tämän kaltainen yläraja verkkovierailumaksuissa, niin silloin kuluttajaa pitää tiedottaa näistä rajoista ja siitä, kuinka rajan voi ylittää. Tässä on jotakin asioita omista tarkistuksista, niin toivottavasti löydämme kultaisen keskitien, kuten puheenjohtaja sanoikin. Omassa ryhmässäni näkemyksiä on yhtä paljon kuin jäseniä. Eh, oikeastaan ehkä hieman enemmänkin. No, näin se on. Tämäkin on aika liberaalia. Mutta nyt täytyy katsoa, kuinka asiat tässä edistyvät kohti äänestystä. Niin, löydämmekö omassa ryhmässäni ratkaisun. Näin voisimme ehkä vaikuttaa muihin. Rova No, toisin kuin liberaalit, en ole jättänyt mitään tarkistuksia, koska me olemme varsin tyytyväisiä komission ehdotukseen tuomme esittelijä ja oikeastaan tuomme lisää avoimuutta, kuten Kamal jo sanoikin, esimerkiksi WiMAX ja Voice over Internet Protocol kysymyksissä. Tässä mennään muuten aika hyvään suuntaan, olemme löytämässä hyvää kompromissia. pani przewodnicząca! E, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin puuttua useampiin seikkoihin, jotka liittyvät verkkovierailuihin. Uskon, että esittelijä on varmastikin tutustunut näihin esittämiini huomioihin. Minä en ole yhtä mieltä siitä kannasta, jonka mukaisesti komission esitys hintakatoista hylätään. Mutta kuitenkin kuluttajille halutaan tarjoa, tarjota avoimuutta ja markkinoiden valvontaa. Minun mielestäni tämä ei ole riittävä suhtautuminen tässä vaiheessa. Verkkoviralun markkinoilla haluaisin nähdä enemmän kilpailua, joka jollakin tavalla pakottaisi hintojen laskuun. Haluaisin siis ehdottaa, että me käyttäisimme hintakattoja tämän lisäksi. Minä uskon, että Euroopan komission ehdottamat hinnat ovat edelleen liian korkeita. Mielestäni tässä nyt on paljon vielä tilaa tuukkuja, jälleenmyynti hintojen laskemiselle tekstiviestien osalta. Komissio ehdotti 11 senttiä. Minä haluaisin taas puhua 9 sentistä ja neljästä sentistä mentäisiin kahteen senttiin tukkuhintojen osalta ja siis 11.9 jälleenmyyntihintojen osalta. Siirtomaksuissakin eri toteen tukkuhintoja pitäisi olla alhaisempia. Komissio ehdotti useita toimia, joilla voitaisiin varmistaa laskutusten avoimuus. Ja minun mielestäni tämä asia on erittäin hyödyllinen kuluttajien itsensä kannalta, mutta minä hieman olen huolissani tukkuhintojen vaikutuksesta datasiirrossa jälleenmyyntihintoihin. Ja minä haluaisin kuulla Euroopan komission kannan tästä asiasta. Kiitoksia. Missä oli Schmidt? Ulle Schmidt seuraavaksi. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en lähde kiistelemään Rovaris Jörgensenin hyvän kollegani kanssa. Yleensä me emme ole eri mieltä, mutta minulla on periaatekysymyksiä varsinkin komissiolle. Koska minun mielestäni kyllä on niin, aivan kuten esittelijä sanoi, että tässä ollaan liukkailla jäillä. Että haluan laajemmat puitteet siitä, miten komissio on keskustellut asiasta tässä tapauksessa ja ehkäpä seuraavat, mitkä ovat seuraavat korkeiden hintojen kysymykset. Nyt tässä halutaan suojella kuluttajia. Se on pääsyy komission toiminnalle. Ja ajattelin, että komissio toimisi sopimusten mukaisesti ja yrittäisi suojella vapaita markkinoita. Tämä on yksi kulmakivi Kööpenhaminan kriteereissä Minua, minä en millään muotoa halua solvata teitä, mutta minua hämmentää tämä, koska seuraava vaihe saattaisi olla joku toinen tuote, josta sanottaisiin, että nämä tuotteet ovat liian kalliita tai jotakin muuta. E, ehkä me poliitikot voimme reagoida suoraan tehdä yhtä jollain viikolla ja seuraavalla viikolla toimia aivan toiseen, mutta komissio on komission velvollisuus toimia periaatteiden pohjalta. He eivät voi sanoa, että tämä on ongelma. Me ratkaisemme sen direktiivillä ja me sanomme kuluttajille, aivan kuten viimeksikin, suojamme teitä ja eh, hinnat laskevat, eh, koska minun mielestäni tämä on erittäin huono argumentti pitkällä aikavälillä. Mm, minua kovasti kiinnostaisi eh, kuulla periaate syyt komissiolle toimia tässä asiassa. Mitä minä tässä kuulinkaan? Erittäin mielenkiintoinen argumentti tulee vasemmalta tai vihreältä tai mistä se tuleekin mikrofonin ulkopuolelta, mutta lopuksi sanoisin vielä, että ne, jotka eivät vielä tiedä, eh, niin eh, jos on liberaali, niin silloin voi aivoissa olla montakin ajatusta yhtä aikaa. Minä todellakin toivon, että teillä on useita ajatuksia samaan aikaan. Eh, en tiedä, mitä Rouva Ryyle sanoi, mutta oletan, että hän sanoi jotakin sellaista, että meidän ei pidä puuttua tähän asiaan tässä valiokunnassa, ellei meillä ole siihen valtuuksia sopimuksen kautta tässä mm, kuluttaja ei pidä syrjiä ja tässä on useita artikloja myös sopimuksessa ajatellen kuluttajan suojaa, mutta tässä varmasti on komissiollakin sanansa sanottavana. Ja ensiksi Harbour ja ja sitten äh, komission edustaja. Haluaisin kiinnittää kollegojen huomiota mielestäni todella avainkohtaan tässä, joka myös heijastelee sitä, mistä valiokunta on jo sopinut käyttäjien oikeuksista, joita nyt työstentää, joten olisi hyvä varmaan kiinnittää kollegojen huomio tähän. Ensinnäkin täytyy varmistaa se, että kuluttajilla on täysi avoimuus käytössään operaattorien osalta, jos operaattori haluaa tiettyihin palveluihin rajoittaa pääsyä. Erityisen tässä nyt otetaan esille Skype-tyyppiset tai VoIP puhelut. On erittäin tärkeää tietää tästä rajoituksesta kuluttajien osalta. Pitemmällä aikavälillä, kun datasiirto vierailu, vierailut laajenevat tässä, niin täytyy ajatella, että operaattorien saamat tulojen täytyy olla realistisia, jotta näillä tuetaan kehitystä. Toiseksikin eh, panen myös merkille sen, että monet kollegat, monet kollegat puoltavat joko raj- hintojen rajoitusta tai ää, eh, ää, eh, tilin tulessa tietylle tasolle varoitusta kuluttajille ja tämä voisi päteä kaikkiin puhelupalveluihin, ei pelkästään tähän palveluun. Ja sitten lopuksi vielä toisin esille, tämä on tietysti osa tätä ongelmaa, jota emme ole vielä käsitelleet Tämä liittyy siis siihen, että meillä on hyvin laajalti monia vaihtoehtoisia hintoja tarjolla. Kuten Mandersin tapauksessa tämä ää, liittyy tapauksiin, joissa ihmiset eivät voi omassa maassaan maksaa esimerkiksi tekstiviesteistä. Ja tämä on hyvin sattumanvaraista. Ja ne, jotka ovat huolissaan hintakysymyksestä, ovat huolissaan koko tästä kysymyksestä, koska tästä tulee vielä sattumanvaraisempaa, kun ajatellaan, että tämä on vain osa suurta ää, viestintäpalvelujen kirjoja tässä täytyy olla hyvin selektiivinen. Onko tämä nyt oikea lähestymistapa? Onko tämä nyt oikea paikka toimia valiokunnalle, komissiolle tai neuvostolle tehdä sattumanvaraisia arvioita ja hyvin monimutkaisiin tämän alan operaatioihin iskeä sormensa. Asioihin, joista nyt ei välttämättä aina ymmärretä niin paljon. Tässä on monia muitakin kysymyksiä, mutta oh, minä en oikein usko, että tällainen sattumanvarainen toiminta on oikea tapa mennä eteenpäin. Kysymme komissiolta. Tässä on esitetty asioita, joita varmasti kannattaisi kommentoida. Ajatusta, että puutumme markkinoihin, jotka ovat hyvin monimutkaiset ja siitä syystä, mikä on vaihtoehto Ehkä eh, tässä voitaisiin kysyä tältä teollisuuden alalta, eh, tai alalta, että se voisi säännellä itse, jotta ei tarvitsisi tarvitsisi lähteä sääntelemään hintoja. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Uskoisin, että viime kokouksessa tässä valiokunnassa sanoin jo, että komissio tarkastelee tätä ehdotusta ajatellen verkkovierailua ja se pitää sitä poikkeuksena. Tämä tehtiin hyvin selväksi kaikissa asiakirjoissamme, eh, vaikutusten arvioissamme ja esityksissä, joita eh, komission jäsen Reding eh, puhui. Haluan muistuttaa vielä teitä asiasta. Varmasti teillä oli jo keskustelua tästä ensimmäisessä keskustelussa, minkä tähden olemme toimineet, eh, lähteneet toimimaan eh, tässä markkinoilla. Eh, meillä on nämä lainsäädännölliset puitteet ja meillä on myös se markkina-analyysijärjestelmä. Se perustuu tähän. Meidän täytyy analysoida, onko kilpailua vai ei ja mm, säädelläänkö sitä. Tätä markkinoita analysoitiin useiden kansallisten sääntelyviranomaisten toimesta ja sen jälkeen keskusteltiin ja analysoitiin ja sen jälkeen pyydettiin, että komissio lähtisi toimimaan, koska ongelmia, ongelmaa ei saatu ratkaistua jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen Eh, jossakin eh, maassa, jos säännellään, niin se vaikuttaa tietenkin toiseen maahan. Silloin pyydettiin, että komissio puuttuisi asiaan ja antaisi lainsäädäntöehdotuksen. Ja eh, tämä näin keskusteltiin myös Euroopan parlamentissa ensimmäisessä vaiheessa. Ja siitä syystä oikeusperusta tässä on sisämarkkina. Koko puitteet, joissa teemme töitä, yksi tavoite näissä puitteissa on kuluttajan suoja. Eli eh, tältä periaatteelta, siltä pohjalta meillä on tämä asetus ja nyt me ehdotamme, että sitä jatketaan ja me analysoimme myös vaikutusten arvioinnit, minkä tähden markkinat eivät ole eh, tähän mennessä toimineet me emme kuitenkaan ole esittäneet äh, datan osalta äh, vähittäislainsäädäntöä. Äh, monet sanoivat teistä, että tämä markkina menee nopeasti eteenpäin ja markkinoilla on nähty paljon kehitystä ja me uskomme, että tukkumyyntiasetus on riittävä. Ainakin tällä hetkellä näin on, että vähittäistasolla hinnat eivät ole niin korkeat, että meidän pitää toimia vähittäistasolla. Tukkutasolla meidän mielestämme on sopivaa toimia, koska tämä antaa pienille operaattorille mahdollisuuden eh, olla kilpailukykyisiä myös markkinoilla. Tämä meidän esittämämme asiakirja, siitä on, esitetty, siitä on tehty kuulemisia kaikissa jäsenvaltioissa ja kuultu kaikkia osapuolia. Meidän mielestämme tämä on asianmukainen kohtuullinen lähestymistapa. Me keskitymme myös avoimuuteen. Olemme ehdottaneet, että leikataan rajoitusta, mutta me haluamme antaa myös mahdollisuuden operaattoreille tarjota eri, eri vaihtoehtoja, ratkaisuja. Operaattorit voivat ehdottaa tiettyjä rajoituksen leikkauksia, joista annetaan tietoja kuluttajille. Me emme rajoita mm, valikoimaa, me vaan, vain annamme mahdollisuuden niin, että vältetään nämä laskusokit, joita on nähty viime vuosina. Olen myös sitä mieltä, että kun keskustellaan avoimuudesta, me puhumme tässä myös poikkeustoimenpiteestä. Olemme sitä mieltä, eh, että se mitä olemme nyt ehdottaneet perustuu tietoihin, kustannuselementteihin, joita on nähty täällä ähm, markkinoilla. Tämä ei ole kustannussuuntautunut, koska meidän mielestämme äh, ensimmäisessä asetussa, asetuksessa pitäisi, tai toisessakin asetuksessa pitäisi noudattaa ensimmäisen linjaa äh, ja Minun on sanottava, että me olemme antaneet operaattoreille mahdollisuuden toimia ja eh, komissaari Reding on usean otteeseen sanonut, että jos ratkaisuja ei löydy markkinoilta, niin meidän täytyy laatia nämä ratkaisut. Ratkaisuja ei ole tullut. Tiedot, joita meillä tähän mennessä on tullut, ne osoittavat, että kansainväliset verkkovierailut, ei siis kansallisella tasolla, vaan verkkovierailuhinnat ovat hyvin lähellä kattoa. Ja mitä tulee sitten tukkumyyntiin, siinä ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta haluamme puuttua tähän asiaan. Kiitos. Kiitoksia. Meidän täytyy kysyä, haluaako esittelijä vielä palata puheisiin. Kiitoksia, kiitokset kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Muutamia seikkoja tässä nyt esittäisin hyvälle ystävälleni Rova Riis Jörgensenille. Te sanoitte, että verkkovierailumarkkinoilla ei ole kilpailua. Tämä oli varsin mielenkiintoista. Siellä on useampiakin operaattoreita, jotka toimittavat näitä palveluja ja on muita palveluja, joita voi käyttää. Jos tarkastellaan tulevaisuutta ja teknologiaa, joka on käytettävissä, yhä useammat ihmiset valitsevat äh, Wifin äh, muun sijasta. Ja tämä saattaa loppujen lopuksi tappaa verkkoviralun markkinat. Meidän täytyy tarkastella tätä. Meidän täytyy olla sääntelyn osalta nyt hyvin varovaisia, jotta ei tapeta tulevaisuuden palveluja. Puhuitte muistakin palveluista, joita ei enää niinkään käytetä, mutta tällaisia fiksattuja palveluja. Minä en oikein tästä value pricingista ja hinta kustannushinnoista ollut aivan varma. Täytyykö kaiken mennä kustannushintaan matkapuhelun, matkapuhelun sektorilla? Jos tarkastellaan sil, sitä, millä tavalla tätä on hinnoiteltu eri maissa, puhelinlaitteiden hinnoittelun osalta, niin nyt pitääkin edes maksaa tällainen kustannuspohjainen hinta laitteesta sen sijaan, että eri maissa on erilaisia hintoja, erilaisia palveluja. Puhuitte myös näistä raukeamislausekkeista ja erilaisista vaihtoehdoista. No, asetus on minusta paras tässä nyt ja se siitä. Ja sitten tällainen Billshop, no, kyllä me tarvitsemme avoimuutta. Ja yritän näiden tarkistusten kautta ja muidenkin tarkistuksilla varmistaa sen, että kuluttaja saa tietoja markkinoille tullessaan, kun he virkkovierailevat, kun he öö, menevät sisään palveluun, kun he ylittävät rajoja. Omissa tarkistuksissani ehdotan, että sen sijaan, että meillä olisi tällaista ad hoc avoimuusmenettelyä, meillä pitää olla kattavaa syvällistä avoimuustoimintaa. Minä olen puhunut ihmisten kanssa, jotka tekevät matkapuhelin operaattorien kanssa työs, työtä. Ja kun he sanovat, että kun tarjotaan uusia paketteja kuluttajille, niin aina voidaan tarjota näitä palveluja, mutta laskutussektori on sitten aina hyvin hidas ja täytyy antaa vaihtoehtoja. Joko annetaan kaikessa pitempi siirtymäaika tai sitten hyväksytään tällaiset cut-off-rajat sitten. toten, mitä tulee prepaid liittymiin. Mitä enemmän tässä on tätä reaaliaikaista laskutuskuilua? No, tähän tarvitaan aikaa ja kuluttajat tarvitsevat mahdollisimman paljon tietoa. Kollegalleni Hanslegille. No, tässä puhuttiin jo kilpailusta. Meidän täytyy miettiä tätä Johtaako hintasääntely suurempaan kilpailuun? Jotkut operaattorit, eritoten pienet operaattorit ja pienet nettitoimijat ovat hyvin huolissaan tulevaisuudesta tietyillä markkinoilla. Kenties kotimarkkinoilla ne ovat suuria operaattoreita, mutta niillä on hyvin vähän läsnäoloa muilla markkinoilla ja he ovat huolissaan siitä vaikutuksesta, joka tällä voi olla tulevaisuuden tulovirtan eritoten mitä tuolla nettitoimijoista. Yksi pienen eurooppalaisen maan operaattori sanoi, että nyt he tulevat investoimaan vähemmän kotimarkkinoihin, se enemmän EU-ulkopuolisiin markkinoihin, koska he eivät pysty investoimaan tarpeeksi, he eivät saa tarpeeksi näistä investoinneistaan kotimarkkinoilla – No, tämä saattaa johtaa siihen, että verkkovuoroilla hyvin vahvasti tullaan rajoittamaan, ja pikemminkin operaattorit sitten ovat valmiita menettämään asiakkaitaan. Ja sitten hinnoista. Ei tässä ole oikein mitään taloudellista perustaa, oli kuten Malcolm Harbour sanoi, täysin sattumavaraista hinnoitteluja. Hinnoittelua. Herra Schmidt, kiitoksia puheenvuorosta. On erittäin mielenkiintoista, jos lukee Frida Kajakin tai Ayn Randin kirjoja, Ihmiset haluavat enemmän valtion säätelyä ja se sanovat, että tämä täytyisi pitää tehdä, tämä täytyy tehdä julkisten ö, palvelujen nimissä ja ö, voitto on pahasta ja niin edelleen. No minä uskon, että tässä ollaan kyllä hyvin kaltavalla pinnalla. Meidän täytyy olla huolellisia tämän asian osalta. Olen yhtä mieltä herra Harborin kanssa sattumanvaraista hinnoista, missä on operaattorin rajat, mitä tapahtuu kilpailulle. Ja sitten lopuksi rouvalle komissiota. Te komissiosta sanoitte, että tämä on poikkeuksellinen väliaikainen toimi, mutta oman maani osalta niin siellä tuotiin tulovero aikoinen, sen piti olla väliaikainen ja yhä se vaan siellä kummittelee. Ja jos Rovaris Jörgensen olisi todellinen liberaali, niin hän kyllä uskoisi se, mitä sanotaan, että ei ole mitään sen pysyvämpää kuin ää, äh, väliaikaiset toimet. No niin, me äänestämme mm, Eh, oliko tässä toinen päivä maaliskuuta eh, määräaikatarkistuksille? Teillä on vielä eh, aikaa keskustella tarkistuksista, sovitaanko sitten näistä tarkistuksista, jotka saavat enemmistön. Me voimme tietenkin aina äänestää, me näemme sitten, mikä enemmistö voittaa. Kiitoksia kovasti valmistelijalle Rakamallille. Seuraavaksi menemme sitten seuraavaan esityslista-aiheeseen ja ihmisiä varmasti poistuu tällä välin. Mandersin mietintö. Mr. Manders. Tästä ähm, herra Manders, joka on täällä paikalla. Ja asia ne koskee kuluttajien, erityisesti alaikäisten suojelua äh, videopelien äh, käytön yhteydessä. Tähän on esitetty noin 14 tarkistusta, eli ei kovin paljon. Nämä varmasti saamme aikaan sopimuksen valiokunnassa. Äh, pyytäisin siis aivan ensiksi, että esittelijä esittelee tämän mietintöluonnoksen ja antaa näkemyksensä tarkistuksista. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti, koska 14 tarkistusta on tullut vain ja vaikuttaa siltä, että konsensus on melko laaja parlamentissa ja ainakin koskien videopelejä on laaja konsensus siitä, että videopelit ovat vaikuttaneet laajalti myönteisesti tukeneet yhteiskuntaamme. Totta kai on uhkiakin, mutta tämä pätee kaikkiin tuotteisiin. Jos liikaa syö pizzaa, ei sekään ole hyväksi. Tämä riippuu siitä, miten nämä pelejä käyttää. Me olemme kuulleet myös että eh, melko hyvin eh, tämä järjestelmä toimii. Meillä on selkeä merkintäjärjestelmä, eh, mutta tietenkin sitä ei voi soveltaa verkossa pelattaviin peleihin, mutta PEGI-järjestelmällä voi olla ähm, mahdollisuuksia niin, että se antaa tietoa äh, vanhemmille ja opettajille. Usein näemme, että vanhemmat ihmiset, niin kuin minä, me emme pidä uusista asioista markkinoilla, äh, koska me emme tunne niitä, niihin pitää tottua, ja se on ainakin minulle itselleni vaikeata. Minun äh, lapseni pelaavat videopelejä ja itse en Ongelma on se, että jäsenvaltioissa on erilaisia merkintäjärjestelmiä ja minun mielestäni yksi pitäisi olla EUn kattava merkintäjärjestelmä. Olen kuullut KULT ja LIBE-valiokuntien kannanottoja, voin tukea heidän ehdotuksiansa nyt täällä on joitakin tarkistuksia, joita yritän, tai joihin yritän kollegojen kanssa saada aikaan kompromisseja, ainakin kahteen niistä. Ja haluan tietenkin painottaa sitäkin, että yleensä ottaen olemme samalla linjoilla tässä asiassa. Haluan kiittää kollegoja vielä yhteistyöstä ja ehdotuksista ja tuesta. Kiitän myös sihteeristöä tuesta. Toivottavasti voimme äänestää tästä. Tämä parantaa lähestymistapaa verkossa pelattaviin peleihin. Ja aivan kuten professori Goldstein sanoi, se tukee meidän koulutustamme ja tulevaisuuttamme. Kiitos. Erittäin selvää. Sitten herra Angilaakis, haluatteko varjoesittelijänä puhua? Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun lyhyesti. Videopeleistähän pidetään hyvin paljon eri vä- äh, ikäryhmissä Euroopassa ja niiden tuotanto on yli 7,3 miljardia. Niistä on myös hyötyä, koska ne auttavat oppimisessa, mutta niillä on yht- saman aikaan myös tietty, niissä piilee tiettyjä vaaroja meidän tulee käsitellä niitä. Mielestäni esittelijä on tehnyt hyvää työtä, kun hän kuvailee näitä vaaroja. Mielestäni tämä mietintö antaa kannustimen sille, että saadaan aika, aikaan entistä parempaa sääntelyä videopeleissä. Olen jättänyt joitakin tarkistuksia. Suurin osa niistä liittyy järjestelmien kehitykseen ja siihen, kuinka tiedostetaan vanhempia ja koulutustahoja ottamaan selvää siitä, mitä heidän lapsensa milloinkin tekevät, minkälaisia pelejä he pelaavat ja minkälaisiin toimiin jäsenvaltiossa pitäisi lähteä. Ainakin siinä tapauksessa, että internetkahviloissa voi pelata näitä pelejä, niin tulisi parantaa lainsäädäntöä. Täytyy ottaa selvää, minkälaisia pelejä lapset pelaavat, milloin, kuinka paljon, kuinka monta tuntia, minkälaisia sisältöjä näillä peleillä on. Ja alaikäisten suoja täytyy parantaa. Videopeleillä on siis paljon hyviä puolia, mutta samoin joitakin riskejä. Ja vanhempien tulisi tiedostaa nämä riskit. Kiitos. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Suurin osa taitaa olla tyytyväisiä tähän. Tässä on niin vähän numero esitetty tarkistuksia. Varmasti voidaan pyytää komission edustaja herra Polniesia puhumaan. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että yleisesti ottaen parlamentin lähestymistapa on vahvasti yhteneväinen komission kantojen kanssa. Vanhempien tietoisuuden kasvattaminen on aivan äärimmäisen tähdellistä näissä kysymyksiä. Tässä oli kaikki, mitä minulla oli nyt sanottava. Okay. Um. Ähm. Kiitos. En usko, että tässä nyt on muita kommentteja jäseniltä. Me varmaan tuemme näitä kahta lausuntoa kulttuuri- ja Ja nyt palautan pallon esitelijälle. Me olemme varmaan valmiita äänestämään, koska näyttäisi, että tästä asiasta ei ole mitään erimielisyyksiä tai ristiriitaa. Herra Manders, haluatteko vielä vetää langat yhteen? Yeah, I think we can. Niin, varmasti me voimme tietysti äänestää tästä ja toivon, että komissio voi sitten hoitaa homman jälkikäteen niin, että voidaan parantaa verkkopelaamista. Kuten komissio sanoi, vanhempia täytyy olla paremmin tietoisia ja toivottavasti myös tässä PEGI-järjestelmässä järjestelmän kautta voidaan saada tällainen varoitusnappula öö, näytölle, että kenties voidaan lähettää vanhempien toimesta valituksia, jos he ajattelevat, että peli on liian vahingollinen tai raakan, niin voidaan lähettää sähköviesti PEGI-järjestelmään ja se voi sitten valvoa tätä. PEGI-ikäsuositusjärjestelmä järjestö jo sanoi, että kyllä tämä on mahdollista, mutta jopa vanhemmat, jotka eivät tiedä, miten tietokoneet toimivat, niin voisivat sitten käyttää tätä punaista hälytysnappia. No. Komission edustaja, haluatteko vielä palata tähän? No, thank you. En, kiitoksia. These are, these are issues, I think that it's a... No, Tämä on tiedonanto ja me varmasti voimme seurata sitä, mitä tässä on tehty. Näyttää siltä, että tässä ei ole mitään suurta vaatimusta lainsäädännölle, mutta yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, että pitäisi yrittää harmonisoida standardeja mahdollisimman paljon ja yrittää käyttää samanlaista luokittelua, samanlaisia standardeja. Tämä on hyvin järkevä lähestymistapa myös alakäisten suojelemiseksi. Kiitokset herra Manders, äänestämme huomenna kello kymmeneltä. Tarvitsemmeko äänestyskortteja huomenna? Meillä on varsin paljon huomenna tarkistuksia, joten mietin, että pitäisikö lähettää kaikille sähköpostia ja pyytää teitä ottamaan äänestyskortit mukaan, jotta tämä hoituisi nopeammin. Joka tapauksessa on hyvä, jos teillä on tuo kortti aina mukananne ja sitten me voimme päättää, jos tarvitsemme ää, niin tästä kortin käytöstä niin, että saadaan tämä nopeammin hoidettua. Herra Manders. Can you send an email or... Voisitteko lähettää sähköpostin ää, jäsenille, koska meitä nyt on jotain neljä viisi paikalla täällä. Kyllä, kyllä. Tämä lähetetään ryhmän henkilökunnalle, ryhmien henkilökunnalle ja he toivottavasti muistuttavat teitä tästä. Ja sitten sanon ensimmäisenä tästä myös aamulla, jota meillä on viisi minuuttia aikaa sitten nopeasti kipaista hakemaan nämä. No niin, hyvät kollegat, tässä päästiin tämän päivän esityslistan loppuun. Huomenna palaamme äänestyksiin ja useita muitakin keskustelukohtia esityslistalla. Kiitos.